quello di la séance est reprise. Arvoisat kollegat, jatkamme kokousta. Toivottavasti Isabel Toma tulee paikalle. Muuttaminen pitää aloittaa, koska iltapäivän on täynnä asiaa. Ensimmäinen kohta. Seuraavan, tai siis kestämme tarkistuksia huomisen äänestyksen tarkistuksia. Kyseessä on valkunta-aloitteinen mietintö, joka liittyy seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen vuoden 2020 jälkeen. Ja lisäksi oma-aloitteinen mietintö, joka koskee omia uusia varoja. Yhteisesittelijät esittelivät kompromissit ja yleisimmät suosituksensa ajattelen huomista äänestystä. Halusin aloittaa monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta koska Isabel Toma ei nyt ole paikalla, ehkä voisimme aloittaa uusista omista varoista, sillä Gérard Dupré ja Janus Lewandowski ovat paikalla, joten ei tarvitse toista tätä keskustelua. Nyt vain täydennetään, mennään läpi näitä kompromisseja ja Saran kannat sitten. Ja ensin annan puheenvuoron siis äh, edustaja Duprelle vai Lewandowskille. Ja sitten varjoesittelijöille. Käsitellään siis näitä ehdotuksia, kompromissiehdotuksia, joista äänestetään huomisaamuna. Okay, Monsieur Lewandowski. Edustaja Lewandowski, olkaa hyvä. Nobody was promising. Kiitos. Kukaan ei ole luvannut, että tämä olisi helppo aihe, mutta minun on painotettava, että yhteistyö varjoesittelijöiden ja koordinaattoreiden ja neuvonantajien kesken on sujunut mallikkaasti. Tässä asiakirjassa on tarkoitus esitellä parlamentin kantaa Nöttingerin niin ehdotuksia ja käyttää komissiota rohkeuteen, myös omien varojen osalta. 171 tarkistusta. Hyvin harvat omien varojen vastaisia. Useimmat tukivat uutta tulopuolta eu budjettiin Kiittelisin hyvästä yhteistyöstä, jonka kautta on päästy 34 kompromissitarkistukseen. Yllättävää kyllä, pystyttiin sopimaan periaatteista. Siihen, että uudistetaan tulopuolta budjetissa. En käy tarkistuksia läpi yksi kerrallaan. Se tuskin on tarkoitus, mutta Tärkeää on, ja tämä lähtee liikkeelle kompromissista yksi, että parlamentti ei hyväksy monivuotisia rahoituskehyksiä, jossa ei esitellä suuntaa kohti omia varoja. Selkeä kannanotto kompromississa kolme, koska tämä on todella sopimusten hengen mukaista. Kuitenkin Samalla niin, että saadaan kunnollista rahoitusta kattamaan Brexitin luoma rahoitusvaje. Ehkä ei ollut yllättävää, että hankalaa oli päästä sopuun. omien varojen kandidaateista ehdokkaista. Se on ehkä yllättävää, että sopu oli hankalaa löytää, mutta kompromissia meillä on. Tämä on enemmän tai vähemmän niistä joka nähtiin komission asiakirjassa, jolla valmistellaan huomista neuvoston kokousta, joka on merkittävä, jos neuvoston esityslistaa ei muuteta. Mehän toivomme kaikki, että saamme lopullisen sopimuksen – ennen vaalitaukoja, jos ei mahdollista, jos nyt ei edetä. Olen yhteisesittelijä. Minusta hankalinta oli omien varojen kysymys, joka liittyy ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja siihen, että lähestymme vähihiilistä taloutta. Meillä on sopimus nyt myös vihreiden kanssa – Ja Helga Tryppelin tarkistus loi pohjan tällaiselle kattavalle kompromissitarkistukselle. Joten tässä on lista mahdollisia ehdokkaita. Ja tämä kautta voitaisiin päästä kohti vähähiilistä taloutta Euroopassa, mutta tämä on todella vaikea asia, erityisesti joissain maissa. Mutta periaate, josta nyt on sovittu, on se, että halutaan päästä eroon kaikista maksualennuksista. Kaikki eivät ole brittialennuksia. Jos halutaan näistä oikaisuista eroon, tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä, joka meillä on tänä päivänä käytössä. Jos korvauksia tarvitaan tai sopeutuksia, niin niitä ei pitäisi tehdä oikaisujen kautta tulopuolella, vaan menopuolella, erityisten ohjelmien kautta Eli näin voitaisiin kompensoida, jos jotkut näistä ehdotetuista mahdollisuuksista loisi kovasti taakkaa yksittäisille jäsenvaltioille. Tämä oli yksi hankalimmista aiheista sovittavaksi, mutta henkilökohtaisesti tiedän ja viittaisin tässä Anna Lama Suurin, joka aikaisemmin yritti ajaa tätä. Hän sanoi, että oli ihan mahdollista päästä eroon kaikista näistä oikaisuista, kun halutaan reiluun järjestelmään, mutta me haluamme erityisohjelmien kautta tätä sopeuttamista menopuolella, eikä oikaisuja siis tulopuolella. Tämä on ihan lyhyt yhteenveto siitä, mitä on sovittu Ja Seranin kanssa on sovittu kaksi esittelijää, yksi ääni. Tällä linjalla me olemme. Kiitos. Et donc la voix... Euh, Tossa. Ja no nyt sitten Jean Debré kuitenkin päästään ääneen. Ja sa- ehkä sama ääni, mutta eri sävyjä. Ei, meillä ole kuin yksi ääni, joten puhun todella hyvin lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää toista esittelijää. Olemme tehneet työtä käsi kädessä jossakin vaiheessa oli ehkä vähän äh, kikkäämpiä hetkiä, mutta loppujen lopuksi molemmat äh, kyllä ymmärrämme, että nyt olemme päässeet tasapainoiseen ratkaisuun. Äh, etten vain huomisaamuna unohtaisi, haluaisin nyt kiittää sihteeristön työntekijöitä heidän puolueettomuudestaan ja herkästä asioiden käsittelystä todella. Sitten asiasisällöstä, tässä kollega sanoi, mitä pitikin sanoa tärkein peri- periaate, tässä vetoan kaikkiin kollegoihin, niin että omien varojen osalta emme voi mutta tätä periaatetta, eli oma varat, uudet omat varat kuuluvat täysin tähän MFF-asiaan. Me emme siis tule hyväksymään tulevia monivuotisia rahoituskehyksiä ilman uusien omien varojen hyväksymistä. Ja sitten puheenjohtaja raportti. Meillä oli tämä äh, Montin ryhmän raportti ja meidän päätelmämme suurimmaksi osaksi tulevat suoraan Montin ryhmän kertomuksesta. Olemme lisänneet sinne yhden asian, joka koski, mutta se on oikeastaan vain jatku, jat, jatkumo äh, tuolle yritysverotuskysymykselle. Mehän odotamme haluamme tämän mukaan digitaalisen sektorin. Tästähän on tullut odotellessa ja poliittisesti hyvin merkittävä asia. Muilta osin uskon, että kaikki poliittiset ryhmät, jotka haluavat, että Eurooppa kehittyy myönteisen suuntaan, voivat varmastikin löytää itselle sopivan linjan tästä. Se on selkeästi kunnianhimoinen ja tasapainoinen. Kiitos yhteisesittelijöille. Kiitos siitä, että olette jättäneet meille tämän kokonaisvaltaisen sovun ja viittauksen tähän monttiryhmään. Ja se ryhmähän koostui kolmen toimielimen edustajista, neuvosto, parlamentti ja komissio olivat siinä mukana. Ja näin ollen neuvoston päättäväisyyttä ei puuttunut, kun se panna täytäntöön uusia omia varoja mitä tulee CCCTB, no siitä pikku kysymys on valtioita, jossa on paljon yrityksiä ja paljon yhteisöverotusta, yritysverotusta ja toisia maita, joissa yrityskulttuuri on individuaalisempi, joten yhteisöveromallit ovat toisenlaisia. Ehkä tämä kysymys pitäisi ratkaista sitten, kun on näitä eroja, kun toisaalta on niitä maita, joissa on paljon näitä vero, veroja, verotuloja, mutta sitten on niitä maita, joissa on vähemmän yrityksiä, vähemmän yhteisöjä ja paljon enemmän sitten tällaisia elinkeinoharjoittajia, yrittäjiä, joissa on muita verotusmalleja, niin no ehkä pitäisi löytää jonkinlainen järjestely näiden kahden maalin välillä. Nyt sitten varjoesittelijät päästetään vauhtiin. Ensimmäisenä listalla on Jose Manuel Fernandes, omista varoista siis kyse. Alors, comme le PPE s'est exprimé... Niin siis EPPltä e oli esittelijä. Sen takia Hosemanolle ei nyt saakaan puheenvuoroa, vaan Daniel Eviotti pääsee nyt ääneen SD-ryhmän nimissä. Sehän ei ole tuossa tandemissa Döpre Lewandowski. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin tämän viimeisen keskustelumme aloittaa kiittämällä molempia esittelijöitä, jotka ovat tehneet eh, hyvin kattavaa työtä ja voimme todellakin täältä löytää eh, omankin edustamani poliittisen ryhmän tärkeät linjaukset. Sieltä löytyvät myös monet sellaisista asioista, jotka ovat Euroopan kansalaisille tärkeitä, joita he ovat meiltä pyytäneet niin, että Euroopan unioni olisi federalistisempi ja kykenisi paremmin rahoittamaan itseään. Täällä on mainittu myös Montin ryhmä. Dupré hänet tämän mainitsi, ja muistankin sen, että kun ensimmäistä kertaa Tapasimme Montin korkean tason ryhmän ja puheenjohtaja Montin tässä valiokunnassa. Hän esitteli pienen raporttinsa meille, jota hän itse määritteli harmaaksi raportiksi. Se oli vielä kovin suppea ja siinä oli vain ohjeviivoja. Nyt meillä on kuitenkin kertomus, joka on paljon kattavampi ja ja siinä on paljon muitakin värejä kuin pelkästään harmaa. Ja tästä kiitos kuuluu myös mietinnön esittelijöillemme. En ihan vielä voi mennä yksityiskohtiin tässä keskustelussa, kuten tiedämme, vaikka työtä on tehty val- valtavasti, niin vähän on tässä tullut että Meillä on tässä loppuullisia kompromisseja hiottu vielä pari tuntia sitten ja niitä vielä tässä sulattelemme. Varmasti olemme hyvin lähellä päätelmiä mutta, ja kompromissien lukkolyömistä, mutta joitakin pieniä yksityiskohtia pakettia vielä on hiomatta, ei onneksi enää mitään su- suuria periaatekysymyksiä, mutta asioita, joilla on kuitenkin poliittista merkitystä meille kaikille. Ja olen varma, että aivan pian, varmaankin kunnes saamme yleiskeskustelun päätettyä, voimme kyllä löytää vielä, vielä laajempia kompromisseja ja näin huomenna – voisimme saada sellaisen paketin, jota kaikki toivomme, eli että voisimme hyvin vahvasti ja laajasti äänestää tämän puolesta. Kyseessähän on Lewandowski ja Debreen valiokunta-aloitteinen mietintö omista varoista ja, ja myös tämä monivuotista rahoituskehystä koskeva mietintö, no Olbrit ja Tomaan mietintö, joiden olisi edettävä todella käsi kädessä ja huomisaamuna ennen epävirallisen neuvoston kokousta. Ne pitäisi molemmat hyväksyä. Kiitoksia. Merci. Merci. Kiitos. Kiitos. Niin, yksityiskohtia pitää vielä ratkaista, mutta tänä aamuna sanoitte meille, että piru piilee yksityiskohdissa. Edustaja Kölmele ei ole paikalla. Rovani Riada ei myöskään eikä herra Omarie. Joten edustaja Valli saa puheenvuoron. Siis Raymond Oliver. Vihreät, kuka on heistä paikalla? Sieltä alkaa hyvä. Thank, thank you, Chairman. Uh, very briefly and... Kiitos puheenjohtaja. Hän lyhyesti pari esittelijän Helga Trippelin nimissä. Ensin haluaisin tietenkin kiitellä yhteisesittelijöitä meidän tekemästään työstä. Kiittäisin myös kompromissivalmiudesta. Ajattelimme aina, että olisi hyvin tärkeää saada laaja tuki Eurooppa-myönteisten ryhmien kesken omille varoille ja tämän sopimuksen päästiin. Ryhmänä meillä oli tiettyjä prioriteetteja, tärkeitä prioriteetteja, joihin halusimme päästä neuvotteluissa – Ensinnäkin tuo kansallisten osuuksien kysymys. Omissa no, varoissa tämä on kanta, jotta poliittiset ryhmät yhdessä tukevat. Toiseksi ei mitään maksualennuksia. Tämä maksualennusjärjestelmä pitäisi kumota. Ja siihen tavoitteeseen päästiin tässä ja sitten kolmanneksi uusien omien varojen kunnianhimoinen lista. Ja minusta me voimme päästä nyt myös tähän tavoitteeseen. Joten kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä tähän mietintöön ja olemme mukana useimmissa kompromisseissa. Ja toivotaan nyt ja tehdään työtä sen eteen, että ehdotuksemme otetaan myös huomioon, että se kuullaan ja saadaan osaksi uutta omien varojen järjestelmää tulevissa rajoitusnäkymissä kehyksissä. Kiitos. edustaja Sole. Nyt edustaja Valle. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä tästä työstä ja tavasta, jolla on eh, tämä työ toteutettu ja huomioitu muut varjoesittelijät. Tämä oli todella hyvin tärkeä asia. Meidän äh, ryhmämme kanta on se, että vältettäisiin äh, kansalliset nettomaksuosuuksien nostamiset, koska siitä aiheutuisi ongelmia jopainen alaisille talousarvioille joilla pyritään kuitenkin kysyntää stimuloimaan. Se on kaikkein tärkeintä nyt niin, että voidaan saada aikaan työpaikkoja ja talouden jouhevaa sujumista euroalueella ja muutenkin Euroopan unionin alueella. Olisi siis vältettävä, että otettaisiin käytön sellaisia verotoimia, jotka, jotka voi, tukahduttaisivat kysyntää ja iskisivät sitten niihin sektoreihin, jotka voisivat voisivat todella eh, työpaikkoja eh, lisätä, eh, jos voitaisiin löytää näitä finanssitransaktioita varten hyvä ratkaisu. Se olisi hyvä. IR-puolella on ehdotuksia, joita käsittelemme myös Ekon valiokunnassa, jotka ovat äärettömän kiinnostavia. Ja ne koskevat näitä konsolidoituja ja yhteisiä veropohjia, joita voidaan liittää toki Euroopan talousarvioon, mutta tässä olisi tärkeää löytää sopiva kompromissi koskien sitä, kuinka tätä konsolidoitua pohjaa toteutetaan ja kuinka sitä voitaisiin käyttää, niin että vältettäisiin, että myöhemmin ei, eh, ei, ei kansallista talousarvioista osuudet ole liian raskaita siinä vaiheessa, kun verotus alkaa. Meidän kantamme on varsin selkeä. Pyrimme tekemään yhteistyötä keskusteluissa kompromisseista ja, ja teemme päätöksen sitten omien poliittisten kantojen mukaisesti tietenkin. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Edustaja Kylminen ei ole paikalla. Hän on varjostelija omista varoista, mutta nyt puheenvuoron saakin sitä kysmyk. Mm, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä sitä, että olet laatineet tämän mietinnön, joka on erittäin kompromissihakuinen. Haluaisin korostaa paria asiaa. Ehdotus siitä, että poistettaisiin nuo maksualennukset, jotka liittyvät Brexitiin. No, sitä pitäisi alleviivata ehdottomasti, Toivomme, että tuo ratkaisu pääsee käyntiin myös neuvostossa. Ja sitten toinen asia, haluaisin korostaa joustavaa lähestymistapaa uuden tyyppisiin omiin varoihin. Ja tässä kohtaa haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että mikä tahansa ehdotus, joka liittyy ympäristöasioihin, vaatii jonkinlaista kompensaatiota menopuolella, joten lähestymistapa, jonka Lewandowski esitteli jonkin aikaa sitten, sitä pitäisi pohtia vakavasti. Kiitos. Merci. Kiitos. Nyt on käyty läpi ryhmät ja varjoistelijat. Onko muita puheenvuoropyyntöjä näistä ehdotuksista ja kompromisseista? en näe puheenvuoro pyyntöjä, joten no sanoin hetki sitten jo, että jos on tällainen yhteinen yhteisövero, niin kuitenkin pitää yhtä tarvittaviin toimenpiteisiin ja ottaa huomioon, mitä hankaluuksia tämä saattaa aiheuttaa niissä maissa, joissa on vähän yrityksiä. Edustaja Depre Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja tästä viimeisimmästä asiasta, jos teille sopii. Tämähän ei ole meidän valiokuntamme valtuuksiin kuuluva asia, mutta paremmin kuin minä te tiedätte, että kollegamme Lama Suur on, tulee pian esittelemään mietinnön CCCTBstä. Ja, ja tämä juuri liittyykin tähän asiaan, jonka juuri mainitsitte. Haluaisin yhtyä näihin myönteisiin kommentteihin, joita tähän mennessä on kuultu koskien tekemämme työtä haluaisin ystäviemme edessä korostaa vielä sitä, että vaihtoehto, joka on mukana tässä mietinnössä, on hämmästyttävän selkeä, ei mitään hyvityksiä, eikä hyvitysten hyvityksiä. Tällä, tämä mekanismi kokonaan katoaa. Sitten kollegamme kysymys, joka koski näitä jäsenvaltioita e, ympäristökysymyksissä, niitä joihin tämä osuu pahemmin kuin muihin, on hyvin selvästi ilmoitettu, että mitään hyvityksiä ei voida ottaa käyttöön. E, mekanismi, jonka kautta voitaisiin sopeuttaa tilannetta eri kuluohjelmien kautta on mietinnössä selkeästi mukana niin, että taakasta ei tule liiallinen talousarviossa globaalista. Yleisesti ottaen, hyvä puheenjohtaja korostaa tätä vahvasti, meidän ö, pyrkimyksemme oli tässä kaksitahoinen ja siitä Vani, juuri Vanni muistuttikin, todellakin jäsenvaltioiden talousarviot ovat tiukassa tilanteessa. Jos nyt pyydettäisiin maksuosuuksien nostamista, niin se on aika arkaluontoinen juttu. Monet ovat jo saattaneetkin tietomme, että tähän suhtaudutaan hyvin vastahalkoisesti. Eli suuntaudumme pikemminkin omien varojen kohteen ja korostamme sitä, että siinä korissa, mitä me ehdotamme ja joka ei ole mikään varsinainen eurooppalainen vero, tätä haluaisin erityisesti korostaa, Kyseessä ei ole sinänsä eurooppalainen vero. Parlamenttineuvosto ei komission ehdotuksesta ole ehdottanut mitään oman veron käyttöönottoa, vaan osa kansallisella tasolla kerätyistä varoista, veroista eh, suunnattaisiin Euroopan talousarvion rahoittamiseen. Jäsenvaltioiden eh, verotuksellinen suverenisuus on tässä täysin taattu. Toisaalta ehdotamme, että voitaisiin tasapainottaa jäsenvaltiota, valtio, joka maksaa vähän enemmän yhdellä osuudella, voisi sitten saada tasoitusta toisen oman varon osuuden kohdalla jo. Uskon, että kuulmani mukaan ottaen huomioon, että, aika, että tässä on vielä muutamia arkaluontoisia asioita käsittelemättä. Uskon, että tulemme kyllä löytämään kunnianhimoisen ja järkevän ratkaisun. Kiitos. No, tässä on vielä yksi kysymys. Sole mainitsi sen tämä Monti raportin logiikka, mutta haluaisin kuulla se vahvistettavan, eli että uudet omat varat eivät ole mikään lisäresurssi EUn budjetille, vaan ne sallivat sen, että vähennetään noita jäsenvaltioiden kansanmaksuosuuksia, kun rahoitetaan EU-budjettia. Edustaja Depre. Normally, two principles that are strongly defended so far. Pari periaatetta, joita on tuettu vankasti parlamentissa paitsi viiden vuoden kehykset. Yksi on pyhä, sitä ei voida haastaa. Ja se on finanssipoliittinen suvereniteetti kansallisilta valtioilta. Ei haluta viedä mahdollisuuksia päättää omista varoista. Kyse on yksimielisistä neuvoston päätöksistä ja meillä on melko vähän päätäntävaltaa, mutta haluaisimme, että mietintö noudattaisi Toman Olbrichtin mietintöä myös jos halutaan enemmän tai vähemmän sama budjetti ilman yhdistynyttä kuningaskuntaa, niin jonkun täytyy tämä kattaa tämä aukko. Joko omin varoin tai muuten, mutta mahdollisuutta ei ole. Meillä on siis sellainen tilanne, että voisimme nyt pyrkiä kannustamaan komissiota tekemään – riittäviä ehdotuksia menojen osalta. Me selkeästi haluamme täyttää tämän Brexitin synnyttämän vajeen jollain tapaa. Donc, si je comprends bien. Eh, Ymmärsin oikein. Uudet omat varat eh, eivät nosta tai lisää tuottaa fiskaalitaakkaa paitsi sille osalle, joka tulisi kompensoimaan tuota menetystä, joka tulee noista nettoosuuksista, joita UK on maksanut teidän budjettiin niinkö? Edustaja Depré. Äh, president, je... Niin, puheenjohtaja. Olen täysin yhtä mieltä kuin kollegani Janus Lewandowski, kuten hyvin selkeästi on kirjattuna miettiin, tässä tavoitteena ei ole lisätä verotaakkaa. Se on ihan selvästi sen kirjattu. Mikäli jäsenvaltiot meidän hyväksynnälle komission ehdotuksessa päättävät, että otetaan tiettyjä uusia haasteita vastaan suhteessa, jota aikaisemmin ei ole nähty, niin sitten on tiedettävä, mikä on jäsenvaltioiden menojen osuus, ottaen huomioon investoinnit, joita tähän uuteen politiikkaan tehdään Euroopan talousarviosta. Tavoitteena on siis päästä juuri siihen, mitä totesitte, mutta voi olla, että jossakin vaiheessa siirtymäkauden aikana, jonka pituutta en voi tässä nyt arvioida sen paremmin kuin kukaan muukaan täällä, mutta jotenkin pitäisi kompensoida tämä Brexit-asia. Ehkä sitten pitäisi jonkinlainen etumaksu suorittaa siksi aikaa, että rakenteellisesti voidaan sitten vähentää näitä maksuosuuksia sen jälkeen, kun valtuuksien siirtäminen on toteutunut. Pyritään hieman lisää veroilta, mutta ei sitten veronmaksajilta niinkö? Voisin sanoa nämä asiat näin, jos olisin optimisti. Selvä, erinomaista. Edustaja Gardia Zabal. Gracias, presidente. Es que yo... Kiitoksia puheenjohtaja. En kyllä pyytänyt puheenvuoroakaan, koska kaikki poliittiset ryhmät eivät vielä ole ilmaiset itseään, mutta tästä aika, alkoi keskustelu, joka voi johtaa sekannuksiin. Debrez kyllä ja Lewandowski sitä kyllä jo selvittivät. Euroopan unionin menotaso vahvistaa monivuotinen rahoituskehys riippumatta siitä, miten omat varat on rakennettu. Näin ollen, mikäli rahoituskehys on korkeampi tai maltalampi, se päätös tehdään siellä. Ja oma, omat varat on sitten sopeutettava rahoituskehysten tarpeisiin. Omissa varoissa keskusteltu, tässä mietinnössä sanotaan, että olisi toisen tyyppisiä resursseja, jotka ovat merkittävämpiä, eivätkä ne ole kansallisia maksuosuuksia, ja katsotaan mikä tasapaino maksullisten kansuosuuksien ja näiden uusien varojen välille tulee olemaan unionin talousarviossa, mutta tästä mietinnöstä ei voida todeta, onko rahoituskehys korkeampi vai matalampi, vaan siinä vaan annetaan välineitä, joiden avulla saadaan Euroopan tilit kuntoon. Autrement dit. Toisin sanoen, niin omat varat, uudet sellaiset, oli niitä tai ei, niin kulut ovat mitä ovat. Ja kysymys kuuluu tietää sitten, miten se sitten Miten sitten kompensoidaan nämä menetykset, jotka liittyvät siihen, kun Iso-Britannia eroaa näistä nettomaksen joukosta? Ja nämä omat varat käsitellään sitten erikseen ottaen huomioon. Tästä sovitaan, kun tämä globaali kulmassa, niin pitää sitten löytää resursseja jostakin. Ja jos on uusia omia varoja, niin ne tuot sitten laskemaan tuota osuutta, jota pitää pyytää joka tai jäsenvaltiolta. Ymmärsinkö oikein? Bon. Très bien erinomaista. No ehkäpä voimme nyt lopettaa tuon omien varojen käsittelyn tältä osin. Varmasti kompromissista löytyy sitten sopua. Äänestys varmasti saa laajan tuen taakseen. Siis tämä teksti saa laajan tuen taakseen nyt sitten MRK vuoden 2020 jälkeen en tiedä, kuka aloittaa, Tomaa vai Olbricht. Bien, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä tuloksessa ensinnäkin varjoisit esittelijät ja kaikki kollegat kyllä myös, sillä he ovat antaneet suuren panoksen 683 65 kompromissia näin ollen. Kiitos myös budjettivaliokunnan tiimille ja poliittisten ryhmien tiimille ja kiitos myös esittelijöille, jotka ovat tehneet, tai valmistelijoille, jotka ovat tehneet loistavaa työtä ennätysajassa, sillä no, tuo ennätysaika, sen tavoitteena ei nyt ollut tulla kinesinistä kirjan, vaan piti nyt saada tämä valmiiksi ennen neuvoston kokousta, joka on perjantaina. Ja tuo oli poliittinen tavoite, joka oli hyvin merkittävä, jotta parlamentti olisi ensimmäinen, joka antaa omat kantansa tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siis tulevasta EUn taloudellisesta tilanteesta. No, koputan puuta, mutta näin pitäisi olla, sillä äänestämme tästä tekstistä, jossa on erittäin tärkeitä asioita. Neuvottelumandaatti on siis kyseessä Euroopan parlamentille. Eli tämän tekstin pohjalta käydään sitten neuvotteluja. Ja parlamentti pitäisi sitten keskustella näistä asioista neuvoston kanssa tältä pohjalta. Näin ainakin pitää nähdä tämä mietintö. Sitten muita asioita, niin tuo neuvottelun mandaatti, se on hyödyllinen. En nyt palaa kuitenkaan ihan kaikkiin kompromisseihin, mutta jotta tämä neuvottelu on tosi hyödyllinen, niin pitää olla niin, että neuvosto lähettää meille merkkejä, viestejä ja tästä syystä, kun nyt budjettivaliokunnan kanta on ilmastu huomenna, niin sen jälkeen sitten pitää nyt sitten kaikin tavoin vaatia, että parlamentti voi keskustella neuvoston kanssa. No eilen otettiin parlamentin välinen kokous, siellä oli läsnä Bulgarin puheenjohtajakausi siellä. palo lähti liikkeelle ja sanottiin, että no sitten siellä kuultiin puheenjohtajavaltion edustaja ja hän selitti, että heillä oli sitten tulossa kaksi, kuuka- kaksi kokousta per kuukausi neuvoston ja valkunnan välillä. No, me sanomme, että no entäs, eikö siis neuvosto ja komissio välillä, sillä meitä ei nyt ole huomioitu ollenkaan toistaiseksi, joten muistuttaisin vielä kerran. Tiedän, että kaikki valiokunnan jäsenet tietävät tämän hyvin. Että loppujen lopuksi meidän pitää antaa suostumus tai ei Joten kyllä kantaisi kantaisin neuvostollakin tässä intressissä perissä ja parmitilla myös, jotta no, yhteistä tuo voidaan eteenpäin. Ja kannattaisi aloittaa nyt yhteiset keskustelut mahdollisimman pian. Siinäpä olennaisimmat seikat loppuun sanoisin, että olemme löytäneet tasapainoisia ratkaisuja niin 65 kompromissia, kuten sanoin. Olemme saaneet mukaan paljon asioita tähän mietintöön, paljon kantoja, eli paljon kompromisseja – No, vähän niin kuin tuo keskustelu, jota käytiin juuri omista varoista. Kompromissi ei tarkoita sitä, että kaikki ovat täysin tyytyväisiä. Tiettyjä asioita, joissa yhdet olisivat sanoneet lisää ja toiset vähemmän. No ei nyt käy läpi tätä luetteloa näistä kaikista osapuolista mutta, näkökulmista, mutta on selvää, että paljon kompromisseja on ja ne omavat sellaiset tavoitteet, että parlamentti olisi yhtenäinen tässä keskustelussa sekä neuvoston kanssa näissä neuvotteluissa. Neuvoston kanssa pitää olla parlamentti mahdollisimman yhtenäinen ja mahdollisimman vahva, kun näitä neuvotteluja käydään. Joka tapauksessa se on yhtenäisempi kuin neuvosto on tällä hetkellä, joten meillä on vahva, hyvä tilanne ja ehkä olemme, olemme jopa yhtenäisempi kuin komissio jopa, vaikka sillä on itsenäinen vastuu, että kollegio olisi yhtenäinen, mutta vaikutelma kuitenkin kuunneltaan Junckerin puheita ja Oettingerin puheita viime viikolla, että näin ei ihan ole kuitenkaan siellä. No niin, vielä kerran kiitos. Tämä yhtenäisyys jatkunee mahdollisimman vahvana. Ja sitten oli vielä toinen juttu, mutta unohdin sen. Ei se niin vakavaa. No, kiitos vielä kerran ja no kiitos että vielä olleet tähän, sillä Olemme nyt vasta prosessin alussa, vaikka vaikuttaa siltä, että olisin päästy jo maaliin, mutta hankalin on vielä edessä ja neuvottelut. Niin, nyt muistan, mitä unohdin. Dupre ja Lewandowski ja sitten he sanovat, niin kyllä, totta kai. Olbricht ja minä teemme yhteistyötä ja varmistamme, että omivarojen raportti ja MRK-raportti ovat läheisesti yhteydessä ja De Prelevandowski on uskollisia tälle idealle sitten ihan loppuun. Lämpimät terveiset Olbrichtille, yhteisesittelijälle. Hänen kanssaan yhteistyö oli erittäin mukavaa. Hienoa työskennellä hänen kanssaan loppuvuosi näissä neuvotteluissa. Kiitos. Siis Kiitos Isabel Toma. Kiitos, että jaoitte nämä ilouutiset kun teette yhteistyötä Jan Olbrichtin kanssa. Hän saa nyt puheenvuoron. Hän puhui Guinnessin ennätysten kirjasta tai ennätyksistä, niin tämä oli viittaus tähän Irlannin matkaanko, kun puhuttiin Guinnessistä. Non, non, on sera discret. Bon, c'est pour ça que j'ai crois toute l'émission du comité de budget. Niin, sitä varten budjettivaliokunnan matkat ovat aina niin tehokkaita. Tällä kertaa tämä oli oikein hyvin valmisteltu. Myös, myös sukupuolten välinen tasa-arvo oli kunnossa. Gardia Zavala oli siellä mukana ja me olimme oikein hyvin valmistautuneita. Aivan ensiksi haluaisin aloittaa kiittämällä äh, tässä mukana olleita. Ei tämä mitenkään helppo aina ole. Olemme tässä löytyneet kyllä hyviä äh, yhteisiä linjoja. Muutama huomio. Meidän me oli löytää kompromisseja tilanteessa, jossa tietenkin olimme pyytäneet kantoja erityisvaliokunnilta. Ne valmistuivat valmistelivat asiansa MFFn osalta ja myös asetuksen osalta, joka koski juuri tätä asiaa. Emme pystyneet ottamaan erityisvaliokunnilta kaikkia yksityiskohtia mukaan tähän mietintöön, koska se liittyi seura- suoraan tulevaan alakohtaisen politiikkaan tämän selityksenä, miksi emme ottaneet kompromisseihin mukaan tiettyjä osia erityisvalikuntien lausunnosta. Tämä on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää tämän valiokunnan kantaa koskien MFF yleisesti. Meidän mietinnössämme meillä on nämä yleiset kohdat ja tulevan MFFn rakenne mukaan myös päätelmät, jotka koskevat eri toimintapolitiikkoja. Olemme ottaneet mukaan tärkeimmät asiat ja haluan vielä korostaa sitä, että meillä me kävimme keskustelua kyllä lausuntojen te- valmistelijoiden kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa joitakin erimielisyyksiä ensin oli, mutta uskon, että löysimme kyllä tavan rakentaa sellaisia kompromisseja, jotka ovat nyt ainakin tyydyttäviä varjoesittelijöille. Joitakin vaikeita asioita täällä oli, oli, mutta uskon kyllä, että loppujen lopuksi löysimme hyvät kompromissit. Tietenkin on tarkistuksia, jotka eivät ole mukana tar- kompromisseissa, mutta tämä on aivan luonnollista silloin, kun erimielisyydet ovat liian suuria. Yleisesti ottaen olemme yhtä mieltä näistä prioriteetteista ja talousarvion tasosta. Löysimme sopimuksen myös koskien rakennetta. Vaikka kaikki ryhmät eivät olekaan yhtä mieltä rakenteen muutoksiin, tässä on tietenkin kaksi vaihtoehtoa, joko rakennetta muutetaan tai sitten ei. Tässäkin pyrimme kiirehtimään ja ehdotamme, että muutetaan rakennetta, mutta ei mitenkään vallankumouksellisella tasolla, tavalla. Ja kuinka sitten saadaan uudet prioriteetit, prioriteetit mukaan? Tässä käsiteltiin myös asioita, jotka koskevat eh, eri toimintapolitiikan välisiä suhteita ja pyrimme löytämään kompromisseja esimerkiksi koskien tätä hyvin vaikeaa eh, asiaa, joka on ehdollisuus, jota useat kollegat eh, ehdottivat. Lopuksi vielä. Tämä teksti, jota nyt ehdotamme, on teksti, johon varjoesittelijöiden kanssa olemme päätyneet ottaen mukaan kaikki mahdolliset asiat. Ja haluaisin oikein lämpimästi kiittää koko tiimiä, joka meitä tässä tuki. Kyseessä ovat todelliset ammattilaiset ja hyvin pätevät henkilöt. Täällä on joitakin asioita, jotka eivät ole helppoja kaikille, mutta yleisesti ottaen kuitenkin tärkeintä on se, että meillä on yhteinen kanta parlamentilta. Tämä on mielestäni tärkeää. Ja lopuksi vielä ei pidä unohtaa sitä, että Eurooppa-neuvosto kokoontuu kahden päivän päästä. Me haluamme äänestää huomenna ja osoittaa neuvostolle. No eihän budjettivaliokunta ole koko parlamentti, mutta kuitenkin silläkin on oma, oma painoarvonsa. Me työ, työstämme täällä talousarvioita ja voimme näin osoittaa Euroopan neuvostolle, että meidän kantamme on selkeä ja vahva. On myös tärkeää korostaa ja todeta Euroopan neuvostolle, että meidän kantamme tästä muuten, ja sen edustajan Böge tuntee oikein hyvin järjestelmän, entisenä MFF-esittelijänä on oikein hän tietää hyvin, että parlamenttiin on sanottava loppupeleissä kyllä tai ei. Me emme voi vain sanoa kyllä, vaan se on kyllä tai ei. Haluamme lähteä neuvottelemaan, koska on aina mahdollista, että jonakin päivänä sanomme ei. Me pidämme kiirettä, haluamme saada tämän valmiiksi. Mielestämme tämä on tärkeää Euroopan unionille, että valmistelemme asian hyvin. Valmistautuminen ei kuitenkaan voida valmistautua hinnalla millä hyvänsä. Kiitoksia. Merci, ja... Kiitos Jan ja Isabel tehdystä työstä. Se on erinomaista, loistavaa. On totta, että meidän tulee yrittänyt vaikuttaa hallitusten ja valtioiden päämiehen kattaa tapaavat perjantaina. Se on ensimmäiset keskustelut siitä, mikä voisi olla monivuotinen rahoituskehys sitten joskus. Ja hyvin korosti sitä, että meille ei ollut toisaalta uusia omivaroja toisaalta sitten MRK, vaan nämä kaksi ovat osa kokonaisuutta, jota ei voi erottaa toisistaan. Ja no, meillä on oikeus sanoa kyllä tai ei, se olettaa, että olemme sitten läheisesti mukana neuvotteluissa ja nyt sitten suorassa yhteydessä neuvostoon ja komission. No niin, sitten kuullaan varustelijoita. Vaikuttaa siltä, että voin olla luottavaisin mielin. Tässä nyt on kompromisseja, jotka sallinevat sen, että saadaan suuri enemmistö tämän taakse valiokunnassamme. Mutta se ilmaisee kantansa ja hyväksyy niin EPP-ryhmät ja ST-ryhmät ovat ilmaiset kantansa jo Jan Obristin ei sovellettua maan äänellä. Joten annan puheenvuoron edustaja Kömlille, no, mutta hän ei ole paikalla. Herra Kysmyk ehkä sitten puhuu meille ECR-ryhmän kannasta. ja Kiitos puheenjohtaja. Minä Haluaisin totta kai ensin kiittää tästä mietinnöstä. Koska olen maatalousvaliokunnan jäsen, haluaisin kiinnittää huomioon kahteen seikkaan siihen liittyen. Ensinnäkin, minusta tuntuu, että olisi hienoa, jos mietintöön voitaisiin lisätä kohta, jossa nähdään viitattiin päästäisiin samantasoisiin suorahin maksuihin kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Tämä on välttämätöntä, että voidaan huolehtia yhtä tasavertaisista kilpailun mahdollisuuksista sisämarkkinoilla. Me olemme esittäneet tällaista tarkistusta. Toivomme, että se otettaisiin huomioon. Toinen hyvin tärkeä asia liittyy ehdotettuihin muutoksiin budjetin rakenteissa. On tärkeää, että maatalousmenot nähdään budjetin erillisenä osana edelleen. Tällä on tietenkin vaikutuksia budjetin täytäntöönpanon osalta. Jos tuo osio poistettaisiin, niin se vaikuttaisi kieltäisesti tuleviin budjetteihin. Tässä pari seikkaa, joihin minä siis halusin kiinnittää huomiota. Kiitos. Sitten Gérard Depré. Euh, merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten muutkin kollegat, minäkin haluaisin korostaa sitä, kuinka merkittävää ja laadukasta työtä molemmat esittelijämme ovat tässä tehneet. Ja he ovat todella ahertaneet kompromissien puolesta. Tässä on kolme asiaa, kolme suurta asiaa, joista olemme aivan yksimielisiä. Ensimmäinen koskee sitä, että meillä pitäisi olla tavoitteet, jotta saadaan riittävät varat, joilla Euroopan unioni voi rahoittaa sen toteuttamaan politiikkansa. Kaiken kaikkiaan, jos nämä toimintapolitiikat on rahoitettava, ja uskomme, että 1,3 prosenttia BKT tarvitaan, niin sitä meidän on pyydettävä. Toiseksi olemme yhtä mieltä siitä, että ne prioriteetit, jotka on tässä asiakirjassa, ovat selkeitä ja joustovälineiden käyttöä on parannettava – sekä, suur, sekä määrien että tarkoitusperien kohdalta. Tämä on meille hyvin tärkeää. En nyt halua kaikkea toimintapolitiikkoja mainita, joita pidämme tärkeinä tässä yhteydessä, mutta kuten e, suurin osa ryhmistä toivovat, kohesiopolitiikka ja YMP e, on ainakin säilytettävä. Ne ovat kohesiopolitiikan ja YMPn e, merkittävimmät saavutukset on säilytettävä. Me pidämme hyvin tärkeinä Horisontti 2020 ohjelmaa, PK-yrityksiä, Erasmus Plusaa ja myös olemme panneet tyytyväisenä merkille sen, millä tavalla monemmat esittelijämme aikovat ottaa tosissaan toimet, jotka johtuvat COP21-kokouksesta. Olemme myös tyytyväinen siitä, että esittelijät eivät halua sallia sitä, että, että, että yleisen talousarvion ulkopuolella muodostuisi tällainen kokoelma sikermää eri rahoitusvälineitä, ja tästä puheenjohtaja on yhtä mieltä, ne kollegat myöskin. Tässä on joitakin vaikutuksia vielä, mainitsen niistä yhden, koska Olbricht, eh, siihen vetosi, en, en halua muuttaa rakennetta, jos muutoksia ehdotetaan ehdotetaan rakenteen, emme tule sitä tukemaan. En usko, että tämä on keskustelun strateginen strategisesti merkittävin asia. Sitten pari asiaa, joista käydään, käydään suurta keskustelua oman ryhmämme sisällä. He ovat seuraavat. Ensimmäinen niistä koskee monivuotisen rahoituskehyksen kestoa. Kannatamme viittä vuotta seitsemän vuoden sijaan sanon, että tästä todella käy, on käyty pitkää keskustelua riippumatta omasta vakaumuksesta, niin minun on kerrottava, mikä on ryhmäs, ryhmäni enemmistön kanta. Tässä suhteessa sitten toinen asia, josta keskustelemme paljon ja joka on vähän arkan luontoisempi jossa ryhmällä ei vielä ole kantaa. Se koskee tätä vaihtoehtoa, joka on ilmestynyt viime aikoina, jossa todetaan, että, että aiotaanko nyt todellakin tehdä monivuotinen rahoitussopimus seitsemäksi vuodeksi ottaen huomioon kaksi asiaa. Jos halutaan edetä nopeasti MFFn osalta, voidaan tehdä juuri sillä hetkellä, kun britit ovat edelleen Euroopan unionissa ja luodaan monivuotiset rahoituskehykset aikakautta varten, jolloin britit eivät enää ole mukana. Kerron teille nyt todella asiasta, josta ryhmässäni keskustellaan. Haluan, että te tiedätte, missä meillä mennään, niin ettei meitä pidetä salailijana. Oletteko sitä mieltä, että on järkevää, että britit sekä parlamentissa että neuvostossa voivat osallistua suuntaviivojen ja rahoituskehyksen hyväksymiseen, joka tulee voimaan silloin, kun he eivät enää ole mukana. Tämä ensinnäkin. Sitten toinen asia, joka liittyy ensimmäiseen. Onko niin, että että otamme tosissamme sen, että tuleva parlamentti, joka valitaan vuonna 2019, että sillä olisi kädet sidottu, eikä sillä ole mitään mahdollisuuksia muuttaa ottaa pilkkuakaan tekstistä. Nämä ovat kaksi asiaa, joista ryhmässä me käydään melkoista keskustelua. En tiedä, mihin keskustelu johtaa, mutta haluan varoittaa kumppaneita siinä, että nämä kaksi asiaa, jotka koskevat sekä rahoituskehyksen kestoa että ajoitusta, niin niistä tullaan kyllä käymään melkoista keskustelua omassa ryhmässäni. Suuntavivojen osalta, sisällön osalta – muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta ja rakennetta lukuun ottamatta ollaan aika pitkälti yhtä mieltä, mutta sitten on nämä kaksi asiaa, jotka eivät ole mitään pikkujuttuja, aiheuttavat laajaa keskustelua ALDE-ryhmän sisällä. Si. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa. No se piti olla Guella, mutta en näe täällä heidän edustajansa, joten Edustaja Sole. Merci, merci. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Huomenna aamulla ennen tätä epävirallista kokousta, joka neuvostossa niin tämä valiokunta voi lähettää vahvan viestin jäsenvaltioille. Ja tuo viesti Uusi pitäisi olla se, että ei saa nyt taas leikata budjettia niin kuin tehtiin monta vuotta sitten. Meillä on paljon haasteita edessämme. Meidän tulee kohdata monia tarpeita ja todennäköisesti meidän pitää kohdata valitettava tilanne tällä hetkellä, joten tarvitaan MRKta, joka on kunnianhimoinen ja joka voi kattaa kaikki nämä haasteet, jotka ovat tulossa, mutta jotka on myös, joita ei myöskään voida ennustaa toisaalta. Meidän ryhmällä me on myös toinen tärkeä viesti, jota pitää lähettää jäsenvaltioille. Jos ajatellaan painopistealueita, EU pitää kunnioittaa kansainvälisiä sitoumuksiamme, erityisesti saatteellaan kestävän tavoitteita ja ilmastonmuutosta. Senpä vuoksi meistä oli erittäin tärkeää, että on nyt selvä maininta Pariisin sopimuksesta ja sitä tavoitteesta, johon olemme sitoutuneet. Siinä mielessä on olemassa kompromissi. No, näinkään kompromissin kanssa, että alkuperäisiin odotuksiin ei välttämättä päästä, mutta kuitenkin Tämä on parannusta nykytilaan. Puhun siis tuosta tavoitteesta, joka on 30 prosenttia ilmastosidonnaista kulutusta. No, alkuperänotus oli korkeammalla, mutta kuitenkin nyt voimme tukea tätä kompromissia. Ja meistä tämä on askel oikeaan suuntaan. Tietysti on monia kompromisseja, on monia tarkistuksia. Osa meidän erityksestä on otettu mukaan, osa ei, joten emme voi olla samaa mieltä kaikesta, emmekä sopia puolustuskuluista, ydinmenoista, hiilivarastoinnista. Meistä on valitettavaa, että ei ole ehdotusta siitä, että edes ihan vähän muutettaisiin avainpolitiikkoja, kuten YMP, maatalouspolitiikka tai muut. Meillä oli ehdotuksia tästä, joita ei ole otettu mukaan kompromisseihin. Ja on muitakin kompromisseja, joista käymme sisäistä keskustelua ryhmänä. Esimerkiksi kompromissi erilaisuudesta oikeusvaltioperiaateehdoista ja sitten toisaalta tuosta uudesta mk rakenteesta keskustelemme vielä. Mutta kaiken kaikkiaan, no tässä on myös nuo aikapaineet, jos olemme työskennelleet, niin kaiken kaikkiaan kuitenkin tuo lopullinen mietintö on hyvä. Ja me lähetämme tärkeitä ja vahvoja viestejä jäsenvaltioille siitä, että mitä pitäisi tehdä, ja tästä lähtien meidän pitää olla hyvin sisukkaita ja vahvoja, kun puolustamme omaa kantaamme. Kiitos. Merci. Kiitos. Edustaja Valli oli täällä, mutta hän taisi lähteä joten EFDD ei ilmaise kantaansa, ei myöskään ENF, joten annan puheenvuoron muille kuin varastelijoille. Ja puheenvuoropyyntö tuli ystävä Rybik ensinnäkin. Ja eh. Oikein sydämiset kiitokset puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että keskustelun aluksi pitäisi pitää keskeisenä mielessä myös aikataulut Tiedämme kaikki tietenkin, että parlamentissa on nyt paljon hyvin valmistautuneita jäseniä ja hallinto myös, ja näin voidaan kehitellä eteenpäin asioita ja on löydetty hyviä kompromissejakin. Ongelmana meillä on se, että jos emme saa nopeaa menettelyä tässä, niin – neuvostossa tietenkin jatketaan työtä ihan normaaliin tapaan. Siellä ei ole kiirettä ja sitten odotetaan uudet komission jäsenet paikalle ja uudet ähm, parlamentin jäsenet, uudet puheenjohtajat ja sitten melko rauhallisesti ehkä Kroatian puheenjohtajakaudella määritellään uusi ohjelma. Meidän etujemme mukaista olisi saada nyt kunnianhimoinen aikataulu aikaiseksi ja siksi olisi mielestäni tärkeää, että huippukokouksen loppupäätelmiin ja pöytäkirjoihin saataisiin tämä nopeutettu menettely lyötyä lukkoon. Koska jos tämä otettaisiin valtion ja hallitusten päämiesten tasolla – esiin, niin se olisi meillekin helpompaa. Yhdeksännen tutkimuspuiteohjelman osalta tämä on erityisen tärkeää, kun Brexit toteutuu toisaalta, toisaalta kuulan, että siirtymiskautta kaavaillaan jatkuvaksi ilman loppupäivämäärää. Tärkeää on siis sopia sisällöistä muuten ja XXX sitten sinne lukujen kohdille, kunnes saadaan lopullinen sopu neuvostossa aikaiseksi. Ainakin 120 miljardia, näin on suunniteltu, hyvä niin. Tiedämme, että parlamentti oikeastaan halusi tuplauksen tutkimuksen yhdeksänten puiteohjelmaan, jotta koska nyt nämä tutkimusohjelmat voidaan nähdä tehokkaimpana Euroopan työnä. Ja siksi meillä oli ajatuksena varojen kaksinkertaistaminen. Tuo 120 on varmasti ihan hyvä kompromissi, jonka pohjalta voidaan jatkoneuvottelut hoitaa. Omalta osaltani pitäisin hyvin tärkeänä tämän pysyvän ohjelman lisäksi sitä, että käytäisiin keskustelua muista ohjelmista, eurobarometrikyselyistä, tiedämme mitä kansalaiset odottavat. Kyberturvallisuus, rajojen turvaaminen, tällaiset seikat ovat kansalaisille tärkeitä. Neuvoston kanssa tätä keskustelua tulee käydä. Uusia varoja tarvittaisiin kiperästi, jotta näitä ohjelmia, joita kansalaiset toivovat, voitaisiin myös kunnolla täytäntöönpanna. Me tiedämme kaikki, että jo, jotkut nettomaksajat eivät halua enempää maksaa nettona, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö olisi aika paljon pelivaraa tulee menopuolella miinus 12 prosenttia minun laskelmani Brexitin jälkeen, mutta omien varojen kautta tietenkin voitaisiin vastaavasti tukea uusia ohjelmia. Itse painottaisin maatalouspolitiikkaa. Kansainvälisillä markkinoillakin on hyviä mahdollisuuksia. Eurooppalaiset tuotteet ovat niin hyvänlaatuisia. Ja jos ajatellaan robotiikkaa ja kaiken kaikkiaan uutta lähestymistapaa tällä saralla, niin meillä olisi paljon voitettavaa samoin kuin aluekehitys ja liikennealoilla maataloudessa myös siis uudet hankkeet. Tämä on oikeastaan keskeisin kysymys. Toivoisin, että tämä keskustelu käytäisiin ihan asioiden keskiössä. Kiitos. Kiitos nyt. Jose Manuel Fernandes. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä, edustaja Tomata ja edustaja Olbrichtia kaikesta heidän tekemästään työstä. Uskon, että voimme antaa tässä hyvän esimerkin siitä, mitä haluamme Euroopalta, minkälaiseksi sen haluamme. Ja voimme antaa myös hyvän esimerkin yhtenäisyydestä moninaisuudessaan. Meitä on 751 parlamentin jäsentä ja toivon, että valtava enemmistö meistä voi nyt antaa inspiraatiota tämän kautta jäsenvaltioille. Jos saamme aikaan laajoja sopimuksia, jäsentemme keskuudessa, niin voimme ainakin pyrkiä antamaan inspiraatiota jäsenvaltioille, koska en voi sanoa, että me voisimme pakottaa niitä toimimaan millään tavalla, mutta voimme yrittää inspiroida niitä seuraamaan esimerkkiämme. Aikataulu, kysymys tämä viisi vuotta, tästä olemme jo monta kertaa keskustelleet. Jos sanotaan, että seuraavan parlamentin oikeutuksen mukana pitäisi tämä päättää, niin lopetetaan keskustelu tähän, koska komissio komissiollakaan ei ollut valtuuksia esitellä monivuotisia äh, rahoituskehyksiä seuraavaa komissiota varten. Tämähän on jopa monivuotisessa äh, varainhoitoasetuksessa. Siellähän oli komission ehdotus, joka 2017 piti olla ja se tehdään vuonna 2018. Siellä oli asetuksen mukaistakin lykkäystä, mutta me haluamme toki oikeutusta, demokraattista oikeutusta ja annamme siten Euroopan unionin prioriteetit. Ja globalisaatio, ilmastonmuutos, koulutus ja ammattikoulutus, tutkimus, innovaatio, köyhyyden torjuminen. Eihän näitä voida jättää odottamaan. Meillä muitakin turvallisuus ja puolustus, nekin ovat mukana – Anna me nyt mahdollisuuden, ja siksi pyydämme uutta otsaketta, meillä, annamme mahdollisuuden seuraavalle parlamentille ja komissiolle sopeuttaa tilannetta ottaen huomioon uudet haasteet ja prioriteetit. Tämän nimi on joustavuus. Ja tätä joustavuutta me tarjoamme. Ja toivon myös neuvostolta, että neuvosto kuuntelee herkällä korvalla tätä tilannetta. Meillä tulee seuraava parlamentti ja uusi komissio, jotka voivat sopeuttaa tilannetta ja jotka voivat todella uudelleen arvioida tulevia rahoituskehyksiä huomioiden myös ennakoitavuus, jota meidän on vaadittava. Ja sitten toinen asia. Viisi vuotta pitäisi saada sopimaan yhteen mandaatin kanssa. No tämä on se unelma Kuinka paljon aikaa meillä menee ennen kuin meillä on ehdotus? Ajatellaanpa nyt, että aloitetaan tänään. Meillä on uusi parlamentti, uusi komissio. Kuinka kauan kestää ennen kuin komissio saa aikaan ehdotuksensa? Kuinka kauan siinä menee? Kuinka kauan parlamentilla menee ennen kuin se pääsee omaan kantaansa? Kuinka kauan jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa ennen kuin saadaan kumppanuussopimukset valmiiksi? Tässä on jopa se vaara, että ollaan vaalikauden puolessa välissä, eikä meillä ole vieläkään monivuotisia rahoituskehyksiä voimassa. Ja, vaikka, ja sitten tehdään viiden vuoden ähm, rahoituskehykset seuraaviksi vuosiksi. Tämä on aivan mahdotonta. Aivan mahdotonta on saada sopimaan yhteen äh, nämä vaalikaudet äh, rahoituskehysten kanssa. Ja sitten on vielä toinenkin juttu. Haluatte tehdä lopun tästä N plus 2 tai N plus 3 säännöstä – monivuotiset rahoituskehykset liittyvät niihin. Se, mitä nyt olemme tekemässä, haluamme kertoa kansalaisille, että vuonna 2021 seuraavat monivuotiset rahoituskehykset alkavat. Mukana ovat ne huolenaiheet ja kunnianhimoiset tavoitteet, jotka siihen mukaan laitetaan. Joustavuuskysymys auttaa siinä, että saadaan uusia prioriteetteja mukaan ja annetaan demokraattinen oikeutus tälle asialle, jota kaikki puolustamme. Tässä nämä perustelut ja toivon, että huomenna voimme päästä sopimuksen. Olen varma, että näin käy, mutta toivon, että myös täysistunnossa voisimme saada laajan tuen tälle asialle. Kaikki esittelijät ovat tehneet paljon työtä ja ne, se kyllä ansaitsee laajan parlamentin tuen. Kiitos sitten. Gardia Saval. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Jose Manuel Fernandesille. Hän oikeastaan jo vastasin. Olen monista asioista aivan yhtä mieltä kuin hänkin. Ja siitä, mitä Debre jo sanoi, ja aloitankin siitä. On totta, että yksi näistä keskustelusta, joita tässä valikunnassa olemme aina keskustelleet, on tämän monivuotisten kehysten kesto, kesto ja pyrkimys saada ne sopimaan vaalikausien kanssa yhteen. Ajatushan on se, että jokaisella parlamentilla olisi oma äänioikeus ja päätösoikeus koskien niitä rahoituskehyksiä, joiden aikana se toimii, mutta on totta, että päivämäärät ovat mitä ovat. Ja valitettavasti nyt vaalikauden lopulla meidän on otettava kantaa uuteen rahoituskehykseen, Jos emme tee sitä nyt, sen pitäisi tehdä, uuden parlamentin pitäisi tehdä se, kunhan se on päässyt käyntiin ja kunhan uusi komissio on päässyt käyntiin, sitten ei ole liian myöhäistä sille, että kehykset otettaisiin toimimaan riittävän ajoissa. On totta, että aikataulu ei ole täydellinen, mutta se nyt on mikä on. Ja uskon, että tässä tapauksessa on paljon parempi tehdä työtä nyt niin, että se on ajoissa valmiissa, kuin että kävisi niin, että jätetään työ seuraavalle parlamentille ja sitten jäämme pahasti jälkeen ohjelmien käynnistämisessä. Debre täällä kommentoi myöskin sitä, että jos hyväksymme tämän nyt, niin britit ovat edelleen neuvostossa. Totta, näin on, mutta minusta ei olisi mitenkään järkevää, enkä usko, että brittihallitus myöskään ajattelee sitä, että se asettaisi mitään vetoja tai ehtoja ähm, rahoituskehyksen sopimukselle, jossa he eivät kuitenkaan tule olemaan mukana. Joten luulenpa, että tämä, tämä tästä sitten selkenisi tätä kautta. Sitten sisällöstä vielä, kuten kaikki täällä olemme jo sanoneet julkisesti, antaneet tunnustusta Eh, sekä Olbricht että Toma ovat tehneet äärettömän hyvää työtä. On totta, että mietinnössä on valtavasti kompromisseja mukana. On ihan varma, että kaikki emme ole jokaisesta sanasta sataprosenttisesti yhtä mieltä, mutta yleisten linjojen kannalta kyllä siinä on mukana kaikki se, mitä olemme täällä puolustaneet koko vaalikauden ajan. Kaikki ne asiat, joita suurin osa poliittisista ryhmistä ovat puolustaneet, ainakin Eurooppa-mielisistä puolueista ne ovat täällä mukana. Ja tämä voidaan vetää yhteen kolmeen tärkeään akseliin ensinnäkin. Mietinnössä haluamme säilyttää perinteisten toimintapolitiikkojen rahoituksen, kuten täällä on muistettu monen kertaan, enkä nyt, emme mene sisältöön, me puhumme nyt vain varoista, se on meidän valtuutan, valtuutuksemme, ja riippumatta siitä, millaisia muutoksia politiikan tehdään, varoja tarvitaan, jotta toimintapolitiikkaa voidaan toteuttaa, ja me pyydämme, että varat säilytetään. Toisekseen, täällä on jonkinlaista, sanotaan nyt vaikka tulevaisuuden politiikka, se liittyy nuorisoon, se liittyy tutkimuksen kehitykseen, se liittyy ulkopolitiikkaan. Täällä on erityyppisiä horisontaalisia politiikkoja, jotka edellyttävät enemmän investointia Euroopan unionilta, koska ne ovat oikein hyvin toimivia linjoja ja mitä enemmän investointeja niihin tehdään, parempia tuloksia voidaan saada. Kolmas asia mikäli Euroopan unioni ja tämä parlamentti ja erityisesti neuvosto päättävät, että unionille kuuluisi uusia valtuuksia ja uutta toimintapolitiikkaa, niin siinä vaiheessa tarvitsemme uutta rahaa, eikä varoja pidä leikata muilta tarpeellisilta toimintapolitiikoilta. Jotta tämä ongelma saadaan ratkaistua, niin sitähän varten olemmekin nyt sitten laatineet tämä omia varoja koskevan mietinnön. Sitten hyvin konkreettinen kommentti. Siitä ei ole keskusteltu tarkistusten ja kompromissien yhteydessä se on yksi konkreettinen tarkistus. Siitä olemme useaan kertaan keskustelleet ja se liittyy siihen, mitä teemme sakoista kertyvillä varoilla. Sakot ovat jo osa Euroopan unionin resursseja, vaikka meillä onkin nämä ylimääräiset tulot sakkojen muodossa. Niin kun maksutaso kuitenkin säilyy, niin loppujen lopuksi nämä ylimääräiset varat palautetaan jäsenvaltioille, koska äh, alennamme heidän maksuosuuksiaan. Eli vaikka me saamme ikään kuin enemmän tuloja, niin se ei kuitenkaan merkitse lisää menoja. Ja rahat kiertävät budjetin kautta, mutta palaavat taas jäsenvaltioiden budjettiin. Jos en muista väärin muistaakseni tämän tarkistus 237, niin ehdotamme siinä sitä, että luottaisiin sellainen mekanismi, jonka kautta nämä sakoista kertyvät tulot säilytettäisiin erityisrahastossa ja, ja niihin sitten sidottaisiin samantyyppinen menoerä. Eli hyödyntäisimme nämä ylimääräiset tulot rah, var, vahvistamalla tiettyjä ohjelmia, jotka tarvitsevat enemmän varoja. Tämä olisi tämmöinen Global Margin for Commitments-tyyppinen ratkaisu, mutta, mutta siinä ei käytettäisi käyttämättömiä varoja, vaan sakoista tulevia varoja. Tässä oli teknisesti jotenkin epäilyksiä, joten siksi tätä vähän selvisin. Kiitoksia. Se plus Niin, kyllähän tämä on aika teknistä tällä hetkellä. Tämä nyt ei mene soten taskuihin, sillä meillä ei ole tässä toimivaltaa näissä tulossa, sillä kaikki nämä lisätulot äh, saivat sen, että vähennetään noita maksuosuuksia, kansallisia maksuosuuksia jäsenvaltioille, joten ennen kuin annan puheenvuoron Prisalle komission nimessä, nimissä, sanoisin, että ihailen esittelyiden tekemää työtä. Myös varustelijat ja heidän tiiminsä tehneet äh, loistavaa työtä Haluaisin kuitenkin, että pidettäisiin nyt voimakasta joustoa yllä. Ja sen, että edustaja Fernandes kuuntelee sillä. Hän puhui tästä Nyt joku sanakäänteen ja Eder myös. Me emme tiedä, mitä ensi vuoden vaaleissa käy. Ehkäpä on enemmistö, joka on hyvin Eurooppa-myönteinen, eurooppalainen, joten Haluan nyt olla varma, että kun on tuo MRK, niin emme estä tuota vaalien jälkeistä kehitystä ja että avattaisiin tänne jousto skaala, joka on hyvin laaja esimerkiksi, jos olemme pidemmälle puolustusasioissa, jos jäsenvaltiot sopivat, että tehdään enemmän kollektiivisesti 2019 vaalien jälkeen, niin heidän pitäisi sitten voida siirtää varoja ja no varat pitää antaa sitten EU-budjettiin käyttöön, jos on kotista toimia, jotka ovat tehokkaampia. Esimerkiksi avaruusalalla. Jos on nyt ala, joka on ylikansallinen, niin kyllä se nyt on avaruus. Mutta kukin yrittää jotenkin pitää yllä omaa teollisuuden toimintansa tuolla alalla, mutta ehkäpä jatkossa sitten on toisin ja vaalit ovat tässä osa syynä tai enemmistö, joka syntyy Euroopan parlamenttiin, joka on sen puolesta, joten onko mahdollista edustajat, tai siis yhteisesittelijät, että täysin avoimeksi tuo ikkuna, että jos sitten MRK osalta, joka, no tiedän kyllä, että se pitää hyväksyä mahdollisimman nopeasti, jos haluamme välttää sen, että työt keskeytyy niin kuin 2014, koska äänestimme MRKsta syys, syksyllä 2013, mutta että avattaisiin tuota joustoa paljon pragmatismille ja jotta voitaisiin mennä pidemmälle kuin mitä tuo nyt joku kunnianhimoinen MRK sisältää. Tehtyjä asioita pitää ottaa mukaan MRK, tarvitaan ennustettavuutta. Ja ensimmäinen tammikuuta 2021 tulee pian, joten henkilökohtaisesti kiinnittäisin tähän paljon tärkeyttä. Eli ei pidä estää tuota järjestelmää, ei, mene, ei pidä olla on vankeja, kun sitten tänne, tänne ennen vaaleja. Ja että se pitäisi pitäytyä tuossa pakkapaidassa, kun ensimmäinen joulukuuta 2027 asti ja sitten no kohdataan ennakoimattomia tilanteita sitten pitäisi keksiä uudestaan erityisrahastoja, budjettivälineitä ja ties mitä rahoitusvälineitä, jotka sitten olisivat uusi osa taas tuota budjetti Galaksia. Nyt sitten herra Kresa ja sitten esittelijät vielä loppuun. Herra Presa, kiitos, että olette paikalla aamusta asti. Merci, monsieur le président. I, I will, um... Kiitos, puheenjohtaja. Kommentoisin lyhyesti keskusteluita ja esittelijöiden alustuksia. Ensinnäkin pitäisin hyvänä, että parlamentti on sitoutunut hyväksymään nämä kaksi mietintöä, jotka varsin oikea-aikaisesti ja tärkeänä tulevat esiin ennen tulevia komission ehdotuksia ja niitä seuraavia keskusteluita. Haluaisin painottaa myönteisiä seikkoja, jotka osoittavat, että pitkälti ollaan samoilla linjoilla. Kun näitä mietintöluonnoksia ja niitä kantoja, joita komissiossa on työstetty valkoisesta kirjasta lähtien ja sitten tästä pohdintaa asiakirjassa, jonka aiheena oli EUn tuleva rahoitus. Huomasin, että tässä mietintöluonnoksessa parlamentin arvio on sellaisella tasolla, että 1,3 prosenttia 27 jäsenvaltion bruttokansantulosta olisi katto. Tämä osoittaa, mikä paine EUn budjettiin kohdistuu, kun pyritään vastaamaan kaikkiin haasteisiin ja huolehtimaan niistä tavoitteista, joista yhdessä on poliittisella tasolla sovittu. Lisäksi halusin painottaa sitä, että on tärkeää, että tämä yhteinen halukkuus saada neuvottelut ajoissa päätöksiin on niin tärkeää, jotta päästään eteenpäin ennen kevään vaaleja. Syitä on toisteltu jo useamman kerran. Ja mikä vaihtoehto ei olisi erityisen kannustava, joten tämä on varmasti myönteinen viesti ja tämä aikataulu osuu suunnilleen saman kuin Brexitin toteutuminen ja näin 27 jäsenvaltiota pystyy antamaan myönteisen viestin yhteisestä paketista, joka heijastelee EUn prioriteetteja, jotta voidaan huolehtia globaalista haasteista ja saada niiden hoitamiseen riittävät varat omista varoista. Sanoisin, että Tässäkin kysymyksessä tunnuttaisiin olevan samoilla linjoilla, kun ajatellaan alustavia harkintoja. Harkinta-asiakirjassa, joka käsitteli Euroopan unionin tulevaisuutta ja tässä mietinnössä, joka on keskustelun kohteena tänä iltapäivänä, vaikka jotkut yksittäiset omien varojen ehdokkaat eivät ole ehkä ihan sataprosenttisesti samoja, mutta asettaa perustelut uudistukselle ja kunnianhimon taso tuntuvat olevan melko yhteensopivia. Joten tässä mielessä on paljon yhteisiä ajatuksia, jotka liittyvät omien varojen puolen uudistamiseen. Tämä on keskeinen osa kokonaispakettia. Näin voin siis vain tuoda julkisen toiveen, että vuoropuhelu, joka on ollut käynnissä miksi kuluneen vuoden aikana komission jäsen Oettinger on osallistunut virallisesti ja epävirallisemmin tapaamisiin, konferensseihin tavannut mepeä muita edustajia ja jäsenvaltioita. Toivon, että tämä valmisteluprosessi voi johtaa tehokkaaseen neuvotteluprosessiin tulevan vuoden aikana. Näin voidaan sitten päästä kompromissiin ajoissa ennen Eurooppa-vaaleja. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur Kiitos, herra Presa. Sanoisin teille myös, että tuo komissio 14. helmikuuta kirje, joka on ostettu hallitusten valtioiden valtioiden päämiehille. Olmisto oli mielenkiintoinen. Siinä käytiin läpi näitä eri muuttujia, jotka piti ottaa huomioon, kun valmistellaan seuraavaa MRKta. Nyt yhteisesittelijät voivat päättää tämän keskustelun, joka valmistelee huomisaamun äänestystä. Aloitimme omien varojen esittelijöistä. Annetaan puheenvuoro ensin MRK-esittelijöille. Donc on peut considérer que c'est déjà fait. Se on siis käyty jo. Päätelmät selvä. No siinäpä kaikki tämän päivän osalta. Monsieur Lewandowski, Edustaja Lewandowski ja Depre olivat jo esittäneet loppukommenttinsa. No, Jan Olbrist ja Isabel Tomaa sitten vielä. Kommentit tästä keskustelusta ja Olbrist. Thank you, President. Jos puheenjohtaja työmme aikana monet elementit eh, eivät luonneet ongelmia, kuten esim. joustokysymys. Rahanpitäjän budjetissa, jota ei pidä käyttää näitä eri rajoja tai kattoja joustolle ja joustovälineille ja niin edelleen, joten tämä ei luonut suuria ongelmia. Senpä vuoksi lopuksi keskityimme niihin tekijöihin, jotka ovat kiistanlaisia, mutta uskonpa, että se, miten nyt keskustellaan MRKsta, niin ihan vain korostaisin, että me myös Suomen, mitä tapahtuu parlamentin ympärillä, tämä on hyvin tärkeää, sillä kun lukee tekstiä, niin huomataan, ja kun kirjoittamista huomataan, että esimerkiksi eri jäsenvaltioilla on eri kantoja, ja ne muokkautuvat joka päivä, ja tapasimme Tomaan kanssa jäsenvaltioiden suurlähettiläitä usein, joita kiinnosti kovasti parlamentin kanta, joten tämäkin on tärkeää, että hallituksia kiinnostaa meidän työmme, sillä he tietävät, että jonain päivänä he sitten laativat oman kantansa. Haluaisin korostaa Saksan hallituksen kantaa esimerkiksi, tai Ranskan hallituksen kantaa, tai eilen tai tänään kuultiin Italian ministerin kanta, joka esteltiin yhdessä Saksan ministerin kanssa. Tämä luo myös tällaista ilmapiiriä MRK on yläpuolella ja on myös tärkeää ymmärtää, mikä dynamiikka pätee neuvoston sisällä ja tämä on myös tärkeä kysymys, kun neuvotellaan Saksassa ja muualla. Eli tarkkailemme tilannetta tarkkaan ja yritämme olla reagoimatta tekstissä, vaan yritämme valmistautua myös näihin argumentteihin, jotka ilmaantuvat. Toinen niin tiettyjä elementtejä on, joita emme käyneet läpi tekstissämme, mutta tiedämme, että ne ovat hyvin tärkeitä. Emme halua reagoida asiaan, joka ei ole vielä valmis. Me emme halua reagoida hankkeisiin tai ideoihin. Ikään kuin ensinnäkin emme tiedä, mitä tuohon euroaluepakettiin kuuluisi. Siis tiedämme, mitä elementtejä paketissa on, mutta emme tiedä tarkkaan, kuka sitä maksaisi, kuka osallistuu siihen, mitä sisällä on. Joten sen takia tekstissämme ei ole viittausta tähän suuren keskustelun toiseksi. Me emme tiedä, mitä tapahtuu sosiaalirahastossa ja kohdisrahastossa. Tiedämme, että komissiossa keskustellaan ja nyt erotellaan ESF-kohesiosta, sosiaalirahoista mutta emme reagoi, koska tiedämme, että tämä on hyvin tärkeää. Jos niin käy toivottavasti ei, niin koko keskustelu kohesiopolitiikasta tulemaan täysin niin kuin tänään. Kolmanneksi me emme ota kantaa tekstissä niin sanottuihin yksittäisiin investointirahastoihin – tässä on hyvin alustavia kommentteja. mutta tiedämme, että tämä on hyvin tiukkaa keskustelua käydään komission sisällä, mutta emme usko, että pitäisi nyt ottaa kantaa näin ideoihin, jotka ovat vielä selkeitä komission puolelta. Toivottavasti komissio valmistelee tätä ennen toukokuun loppua, joten ja viimeinen kommentti. Minulla on nyt vähän kahdenlaisia tunteita tämän komission tekstin jälkeen se on hyvin merkityinen teksti, näytän sen teille, mutta se on hieman erilainen kuin mitä on esitelty viime kuussa komissiolta, joten tämä on toisenlaista sisältöä. Selvä. Kumpi pitää paikkansa sitten? Kumpi on oikein? Oettingerin esitys vai tämä uusi teksti? No ehkä tämä paperilla oleva on provokaatiota neuvostoon päin, mutta kun komissio sen Oettinger sanoo, että hän haluaisi leikata YMP ja koisarastoa, ja sitten kun pääministerille puhuttu, niin se on selvä, pohditaan että leikataan 15 prosenttia tai 30 prosenttia, niin tämä on hieman erilaista kuin, eri kuin 10 prosenttia, mikä oli meidän keskustelussamme esillä. Selvä, mutta no kysymys kuuluu, mikä on komission ajatus nyt toivottavasti tämä saadaan toukokuussa? But just like our... Niin, meidän kantamme on selvä. Emme kysy neuvostolta mitään. Me sanomme, että me uskomme tätä, mitä on näin. Piste. Tämän kantamme komission pitää nyt antaa vastauksia. Oui. Niin, tuo asiakirja. Se on sehän on provosoiva. Se on loistava minusta, sillä jäs, äh, hatusten johtajat joutuvat vastuunsa eteen, ei voi nyt sanoa, että tehdään monia asioita ja sitten ei budjettissa tapahtuisi muutoksia, joten tämä asia kirjoituu esille nuo ristiriidat poliittisessa keskustelussa, kun ajatellen suhdetta toimii. Edustaja Tomaa. Niin onhan tämä vähän äh, ikävä, koska täällä on kysymyksiä, joita on esitetty, mutta kysymysten esittäjät ovat jo lähteneet. Yritän kuitenkin joihinkin asioihin tässä vastata niin puheenjohtajana esititte itsekin kysymyksiä. Ja aloitan teistä juuri siksi, että olette vielä paikalla. Sitä agendasta siitä, mihin De Pretälä viittasi. Kesto ja demokratia-asiat. Eli tämä viisi vuotta. Anteeksi, vain puhelin täällä soi. Ensinnäkin voidaan unelmoida joistakin asioista ja sitten on todellisuus. Unelmoimme tästä 5 plus 5, ei vaan siis e, joka, vuosi, joka viides vuosi suunnitelmasta, mutta tämä on jo vaikea seuraavaa vaihetta varten, koska jos näin olisi, olisimme täsmälleen samanlaista tilanteessa kuin tänä päivänä, eli juuri ennen seuraavia vaaleja. Eli tähän ongelmaan olisi kättelyssä vastattava. Toinen ongelma koskee sitä, että rahoitus kehyksissä. Tällä hetkellä komissiolla oli velvoite antaa ehdotuksensa ennen vuoden 2017 loppua. Tämäkin on aika, äh, siis se tuli jo touko. Niin, ja nyt pitäisi toukokuussa saada se. Mutta tämä kaikki on jo ennakoitu. Jos luette kaikki nämä kompromissit koskien kohtaa 2021, niin jotta voitaisiin vastata tähän ongelmaan – ei ainoastaan joustavuuden kannalta, vaan niin, että huomioidaan kunkin parlamentin valtuudet budjettia ajatellen. Siellä on pakollinen väliarviointi, ei mikään väliarviointi sillä tavalla kuin viimeisissä monivuotisissa rahoituskehyksissä oli. En tiedä, muistatteko sitä? Tämä on aika aika monimutkainen sanamuoto. Siellä oli review ja revision eroteltuna ja pohdittiin, onko oikeutettu, että parlamentti ehdottaa monivuotisten rahoituskehyksen no, tarkastelua, uuden tarkastelua. Näin loppujen lopuksi teimme kuitenkin, mutta sanamuodosta piti keskustella aika ärhäkästi. Nyt tässä on selvä sanamuoto, pakollinen väliarviointi. Toisin sanoen, jokais, jokainen parlamentti äänestäisi joko rahoituskehyksissä tai sinänsä tai sen väliarvioinnista. Tämä on kohdan 20 kompromissi. Ja seuraavaa kautta varten on tämä kohta 21 ja sinne todetaan, että olisi pakollinen välitarkistus. Minusta niin tähän liittyy tämä ongelma, johon viitattiin. Minustakin olisi ollut parempi olla tämä joka viides vuosi, mutta toiset kollegat totesivat, että on tiettyjä poliitikkoja, jotka hyvin tiedämme, ja te puheenjohtaja te taustastanne tunnette tämän tilanteen myös. Euroopan unionin tasolla on menettely, johon menee aikaa, ja sitten täytäntöönpano ja menettelyt jäsenvaltioiden kohdalla käyttävät myös aikaa jotkut politiikan alat ovat joustavimpia, toiset taas edellyttävät enemmän täytäntöpanoaikaa. Sitä varten tämä 5 plus 5 kompromissi, jossa on tämä pakollinen välitarkistus joka viides vuosi, ja tämä antaa de jure eikä vain de facto eh, hyvin merkittävän mahdollisuuden verrattuna nykytilanteeseen. Suole on jo lähtenyt pois, mutta hän kysyi tästä YMPstä ja muusta Tästä olemme jo puhuneet, äh, Olbristkin siitä jo puhui. Budjettivaliokunnan valtuuksiin ei kuulu sisältöasioiden ratkaiseminen, eikä monivuotisissa rahoituskehyksissä oteta kantaa ohjelmien sisältöön. Me olemme tehneet niin, että säilytetään nämä määrärahat YMPstä. Jotkut kompromissin alle kirjoitukset haluavat säilyttää YMP sellaisena niin kuin se on ei ainoastaan määrien, vaan sisällönkin puolesta. Muut, toiset haluavat muuttaa sitä, mutta muuttaminen edellyttää myös lisää rahoja. Me nyt kuitenkin pidättäytymme vain budjettinäkökohdissa, emmekä tietenkään mene keskustelemaan oikeusperustasta, johon pitäisi sitten uusien, joka pitäisi saada aikaan rahoituskehyksen jälkeen. Niin, täällä on monta kohtaa, jossa ajattelimme, että jos mennään politiikan sisältöön, niin se ei kyllä, se ylittää meidän valtuutuksemme. Eikä niitä pidä tässä mietinnössä käsitellä vaan vasta tulevissa. Si- kiitos Jan Olbrist, kiitos Isabel Tomaa näistä tarkennuksista tähän loppuun. Ei tätä keskustelua Minusta vain pitäisi nyt tarkoita jotakin ja sanoa, että jos nyt 2019 vaalit osoittavat, että on uudenlaisia odotuksia, jotka eivät ole MRKssa ja MRK on ikään kuin tuo minimi pilari, josta sovimme, niin sitten pitäisi olla niin, että sitä voitaisiin panna täytäntöön vaalien jälkeen ensi vuonna. toivoa voi olla, että se on lisää, johdonmukaisuutta lisää EUn talousarvioon, jos sitten saamme laskettua myöskin kansallisia budjetteja. Toinen toukokuuta tärkeä päivä. Komissaari sanoi eilen, että toinen toukokuuta komissio esittää MRK-hankkeensa, ehdotuksensa siis MRKlle. Nyt sitten Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöpanoa valvoa seurantaryhmä vuorossa. Tämä tapahtuu suljetuin oven, joten keskeytetään kokous hetkeksi, jotta ne, jotka eivät tänne kuulu, voivat poistua salista.